Dear colleagues, we resume our work today. Number. Rakkaat kollegat, aloitetaan työt kohdalla viisi esityslistalla. Mielipiteen vaihto herrajan Kohutin kanssa, joka on Tsekin varaulkoministeri ja neuvoston toimiva puheenjohtaja. Hän tulee briefaamaan meitä 23. ja 24 kokouksen tuloksista, yleisten asioiden neuvostokokouksesta. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun olet täällä. Ja meillä me kuulemme, mitä karkkokouksessa tapahtui. Mukaan lukien Länsi-Balkanista meillä oli erinomainen mietintö Anna Ibresagicilta. Ja ja Bosnia-Herzegovinan nimityksestä haluamme kuulla Serbian sopimuksen tilanteesta, minkälaiset näkymät Montenegron hakemuksen suhteen on, Kosovan suhteen, miten EU-leksiin täytäntöönpano etenee. Ja sitten kevään neuvostovalmistelu. valmistelu katesi tämä nämä kumppanisopimukset. Kokouksessa jotain huhuja kertonut siitä, ketkä ovat mukana ja miten tämä oli tähän joustavaan synergian energiaympäristömuutospaketti ja niin poispäin. Herra neuvoston puheenjohtaja, teillä on puheenvuoro ja sitten on kysymysten vuoro. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja ja kiitokset hyvät naiset ja herrat. Hyvää iltapäivää kaikille. Olen iloinen, että me olemme täällä toisessa salissa parlamentaarisessa rakennuksessa. Olin aikaisemmin täällä ja silloin oli kaksi eri salia ja nyt tämä on jo kolmas parlamentin sali, johon tutustut. Olen iloinen voidessani olla täällä ja kertoa, voidessani kertoa teille lyhyesti karkkokouksen äh, päätöksistä. Ja odotan tietysti innolla teidän kommenttejanne, kysymyksienne ja keskustelua kanssanne, mutta aloittaisin nyt lyhyesti mainitsemalla nämä tärkeät kysymykset yleisten asioiden ulkosuhteiden neuvoston kokouksen tuloksista. Ja näitä valmistellaan Euroopan neuvoston kokouksen maaliskuulle. Kolme tärkeintä asiaa. Ensimmäinen alkukeskustelu. Tämä ei ollut niinkään sisältö, vaan rakenteeseen liittyvä. Neljä seikkaa maaliskuun Eurooppa-neuvoston ensiksi, ensinnäkin talous- ja rahoitustilanne, toiseksikin ilmastonmuutos, kolmas ulkosuhteet ja neljänneksi Lissabonin sopimus. Toinen seikka eilisaamun istunnossa oli erittäin tärkeä eli talouden elvytyssuunnitelma, hankkeita ja rahoituksia, jotka tähän liittyvät. Teillä on mahdollisuus lukea joitakin, joistakin johtopäätöksistä asiasta. Näistä hankkeesta käytiin pitkää keskustelua eritoten rahoituksesta. Mitään johtopäätöksiä ei tehty ja meidän puheenjohtajana täytyy vielä tehdä töitä, jotta tämä saatetaan loppuun. Me olemme lähellä ratkaisuja ainakin, mitä tulee numur, numeroihin ja joitakin tavoitteita täytyy hieman hieno säätää. Ja vielä on siis joitakin rahoitukseen liittyviä avoimia kysymyksiä, mutta me luotamme siihen ja olemme varmoja siitä, että me onnistumme maaliskuun Eurooppa-neuvoston kokoukseen mennessä saattamaan työn loppuun. Lyhyesti keskustelimme myös maaliskuun ensimmäisen päivän agendasta epävirallinen huippukokous ja silloinhan tartutaan jollakin jotenkin samalla tavalla näihin samoihin asioihin hieman epävirallisemmin ja yritetään löytää keskusteluissa yhteinen maapohja jäsenvaltioiden yhteisille näkemyksille ja mitä toimia, mitä askelia täytyy ottaa näiden asioiden osalta niin, että voidaan nämä sitten saada Eurooppa-neuvoston johtopäätöksiin, joten me siellä keskustelua keskitetään näihin kysymyksiin ennen maaliskuun virallista Euroopan neuvoston kokousta. Sitten ulkoiset asiat ulkoasioiden neuvoston kokous. Hyväksyimme johtopäätökset Sri Lankassa, vaadimme välitöntä vihamielisyyksien, vihamielisyyksien lopettamista ja tulitaukoa ja rajoittamatonta humanitaarisen avun pääsyä turvallisesti konfliktialueelle. Viime viikon kehityskulun valossa me vahvasti tuomitsimme Kolombon valloituksen toinen 20. helmikuuta, jolloin tuli myös paljon kuolonuhreja. Myös johtopäätökset hyväksyttiin Irakista ja viimeisimmistä vaaleista. Ja ilmaistiin Euroopan unionin tuki Irakin demokratisoitumis- ja vakauttamisprosessille. Afganistan kysymyksen keskustelussa ajateltiin, että nyt on aika lisätä Euroopan unionin tukea Afganistanin kansalle ja eri hankkeille. Tämän avun pitäisi keskittyä niin lyhyelle kuin pitkällekin aikavälille. Ministerit tunnistivat niitä, ne haasteet ja mahdollisuudet, joita Afganistanin suhteen on seuraavan vuoden puolentoista aikana ja täytyy sovittaa yhteen eri toimet, jotta voidaan edistää poliittista kehitystä Afganistanissa ja legitimitoida hallitus Tässä on suuri rooli esimerkiksi vaalitarkkailumissioiden rahoittamisessa järjestämisessä ja neuvostossa korostettiin EUn tukea koordinoivalle roolille Afganistanissa. Ministerit toistivat sitoumuksensa laajentaa Euroopan poliisimissiota osana EU-strategiaa ja korostivat sen merkityksen, mikä on sillä, että EU voimat täydentävät muita kansainvälisiä voimia niin, että voidaan todellakin tukea vakautta Af- Afganistanissa. Europolin lisäksi pitää myös identifioida muita alueita, joilla voidaan tarjota lisäarvoa. Euroopan komissio laajoine toimivaltuuksineen on tärkeässä roolissa, kun parannetaan hallintoa ja oikeusvaltioperiaatetta. Ja ministerit vielä korostivat laajemman alueellisen kontekstin merkitystä ja muiden osatekijöiden huomioon ottamista Afganistanissa. Alueellinen lähestymistapa auttaa paremmin tarttumaan johonkin kehitysongelmiin ja turvallisuusongelmiin, kuten esimerkiksi terrorismin torjuntaan. Ministerit toistivat vahvan tukeensa tehdä yhteistyötä YK kanssa niin, että löydetään tapoja, joilla voidaan löytää yhteinen lähestymistapa ja mahdollisuus panna työn toimia, jolla voidaan rakentaa vahvempi, turvallisempi Afganistan. Lähi-idän tilanteesta myös keskusteltiin ministerien kesken ja Gaasan jälleenrakennuksen kansainvälisen konferenssin järjestämisestä toinen maaliskuuta. EUn tärkein viesti konferenssille on tuki Egyptille sen välittäjätoimissa ja tarve suunnata kansainvälinen apu palestinaisviranomaiselle. Samoin korostettiin tarvetta avata lisää rajanylityspaikkoja Gaasaan, jos halutaan saavuttaa että apu pääsee perille. Sitten lounalla keskusteltiin toista tärkeästä asiasta. Ministerit kävivät keskustelua ohjelman poliittisesta ja strategisesta laajen, äh, laajuudesta, eli itäinen kumppanuus tässä. Ja tässä halutaan luoda syvällisiä assosiointisopimuksia ja luoda sellaisia alueita, joissa on yhteisiä etuja kyseessä, kuten esimerkiksi energiatoimitusvarmuus. Ja tämän lisäksi keskusteltiin alueellisista ää, aloitteista, kuten Mustameren synergia, maahanmuutto, ää, viisumipolitiikka ja niin edelleen. Ja helmikuun ää, kokouksen jälkeen sitten keskitytään Eurooppa-neuvoston johtopäätösten luonnosteluun ja meillä on hyvin vahva poliittinen sitoumus edelliseltä Euroopan neuvoston kokoukselta mennä eteenpäin itä politiikan suhteen. Ja sitten Bosnia-Herzegovinasta nimityskysymyksistä keskusteltiin Ja tätä keskustelua, keskustelua jatketaan syvällisemmin maaliskuussa. Ja sitten myös mietittiin, millä, millä tavalla mennään eteenpäin useiden EU-hakemusten kanssa. Ja konsensukseen ei tästä asiasta päästy. Ja puheenjohtaja tulee, puheenjohtajavaltio tulee tekemään työtä asian osalta tulevien kuukausien aikana, tulevien viikkojen aikana. Ja tämän lisäksi Pohdittiin myös väliaikaisen sopimuksen täytäntöönpanoa Serbian kanssa ja kuten sanoin, keskusteltiin myös viimeaikaisista Kosovan tapahtumista. Haluaisin nyt tähän päättää puheenjohtaja ja antaa puheenvuoron muille, niin että voitte esittää konkreettisia kysymyksiä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minister, uh... Kiitoksia ministeri tästä yleiskatsauksesta ennen kuin annan ensimmäiselle puhujalle puheenvuoron, toteaa sen, että itä, itäisestä kumppanuudesta keskusteltiin komission paperipohjalta ja sitten neuvoston raporttipohjalta, joka ei ole meille tuttu. Voisinko me saada tämän viimeksi mainitun asiakirjan valiokunnallemme? Nyt aloitetaan. Ravi Sajic. Dziękuję bardzo. Pan Kohut, e, dziękuję Wam za Wasz... Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää teitä teidän e, puheenvuorostanne ja haluaisin myöskin e, kovasti kehua Tsekkiä puheenjohtajamaana. Ähm. Jag tror att det är bättre om jag går över till svenska nu. Det var bara en hälsning på tjeckiska. Allt okej? Okay? Mm? tämä. Te mainitsitte mietinnössäni vähän sitä, mitä prioriteoitiin eilisessä kokouksessa. Tiedän, että yksi kohta esityslistalla oli äh, Montenegron EU-jäsenhakemus. Tiedän, että asiasta keskusteltiin ja että suhtautuminen ei ollut myönteistä. Mutta halusin kuulla lisää konkreettista Montenegrosta. Miten te miellätte roolinne puheenjohtajamaana? Mitkä ovat isommat ongelmat Montenegron ratkaistavaksi, jotta, se hakemus, jotta sen hakemus menestyksekkäästi käsiteltäisiin? Thank you, Monsieur Pribetich. Monsieur le ministre, je voudrais simple... Herra ministeri, halusin yksinkertaisesti vain esittää pohdinnan Kosovon itsenäistymisestä. Jotkut maat eivät edelleenkään tunnusta Kosovon itsenäisyyttä mukaan luottana EUn jäsenvaltiota. Mikä, miten te neuvostossa suhtaudutte tähän tilanteeseen? Ja nyt kun Kosovo on ollut vuoden verran itsenäinen, niin minkälaisia johtopäätöksiä nyt tällä hetkellä voidaan tehdä? Mikä teidän mielestänne tilanne nyt on? Riski. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aion nyt puhua Puolaa. Kiitoksia. Herra ministeri, minulla on teille kaksi kysymystä. Ensinnäkin energiasta. Uskon, että se katastrofaalinen tilanne, joka on nähty muualla, saattaa toistua. Ja saattaa hyvinkin olla, että Unkari tulee auttamaan tällaisessa tilanteessa Serbiaa. Ja voi hyvinkin ymmärtää, minkälaista solidarisuutta tässä on taustalla. Ja voi hyvinkin ymmärtää tämän solidarisuuden, mutta siitä huolimatta on erittäin tärkeää, että meidän täytyy pyrkiä varmistamaan se, että suuret energian liittyvät katastrofit ja kaunettomuudet eivät enää toteudu. Ja täytyy katsoa eteenpäin ja ennalta varautua. Tämä on paras tapa toimia. Toinen kysymykseni. Mitä unioni tekee auttaakseen Ukrainaa? Mehän olemme lehdistä saaneet lukea erinäisiä juttuja, jotka viittavat siihen, että nyt keskustelen asioista, joilla tulee olemaan merkittävä rooli Ukrainan suunnalta, kun Ukraina toimii transittomaana, energian kautta kulkumaana. Ja Ukraina, Ukraina saattaa menettää rahaa, koska sen kautta kulkumaan tilanne saattaa muuttua. Mitä, miten unioni voi auttaa Ukrainaa? Ja, danke. Herra Horacek. Horacek. Tänne puhua Saksaa. So, dass ich, äh, Asia nyt on niin, että Vierailin juuri Kroatiassa, Zagrebissa. Tapasin pääministeri Zanadan ja myös presidentti Mesicin. Juuri vasta palasin tuolta matkalta. Matkan yhteydessä me pystyimme havaitsemaan, mitä ongelmia on vielä olemassa Kroatian ja Slovenian välillä tämän rajakiistan vuoksi. Rajakiista vain pahenee pahenemistaan ja se on paljon pahempi kuin alun perin olimme unionin puolella luulleet. Kysymykseen kuuluu, mitä Tsekki puheenjohtajamaana aikoo tehdä tilanteen korjaamiseksi. Toinen kysymys. Millaiset näkymät nyt on edessä suhteessa Venäjään? Nyt on jo maaliskuu pian. Muistan aikaisemmilta ajolta viittaukset ihmisoikeusongelmiin, esimerkiksi tuntemattoman sotilaan muistomerkki, siihen liittyvät kiistat, Horodoskin ja Lebedjevin asema ja muut tämän tyyppiset ongelmat, ihmisoikeusloukkaukset. Mis, missä määrin Tsekki on puuttunut tämän tyyppisiin asioihin suhteessaan Venäjään? Thank you. That's the first round. Minister, you have the floor. Enää ensimmäinen kierros. Ministeri, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Ja puhun nyt tästä eteenpäin tsekkiä. Tsekkiä on hyvin suosittu täällä. Žádný en usko, että tähän asiakirjapyyntöön liittyy mitään ongelmia. Tämä on puheenjohtajavaltion tällainen muistio. Epävirallinen asiakirja ja se varmasti teille tullaan toimittamaan. Ja mitä tulee tähän edistyskertomukseen, niin tämä on luottamuksellinen asiakirja. Mutta sitten jos sen luottamuksellisuusstatus muuttuu, niin me tulemme sen toimittamaan tälle valiokunnalle. Eihän meillä ole mitään piiloteltavaa teidän edessänne. Montenegrosta, niin kuin mainitsin, tämä oli lounaskeskustelu. Minä en valitettavasti ollut paikalla. Sikäli mikäli minä tiedän ja olen lukenut asiakirjoista, niin on selvää, että tällä hetkellä ei ole vallalla konsensusta siitä. No tässä pitäisi olla sellainen menettely, jossa pitäisi kutsua komissio kertomaan oma kantansa vuoden puolentoista kahden sisällä asiasta. Tällä hetkellä Montenegro sinällään ei ole ongelma, vaan tässä on kysymys siitä, millä tavalla koko tilanne laajemmassa kontekstissa pitäisi äh, nähdä ja tulkita. On selvästi äh, sellaisia maita, joiden mielestä tämä ei ole mikään puhtaasti tekninen kysymys. Ja tämä on puheenjohtaja valtion ja jäsenvaltioiden enemmistön näkemys. Ei ole mitään epäilystä laajentumisen konsensuksesta osalta sinällään myös mukaan lukien Länsi-Balkanin maat, mutta eri maiden osalta on kuitenkin yksittäisiä huolenaiheita. Me tulemme tietysti työstämään tätä asiaa, emme mitenkään unohda sitä, vaan palaamme siihen aina uudelleen, keskustelemme siitä yksittäisten kumppanien kanssa ja me palaamme tähän sitten yleisten ja ulkoasioiden neuvoston maaliskuisessa kokouksessa. E, sitten Kosovoon liittyvä kysymys. Mitä neuvosto tekee? No me tiedämme, että Euroopan unionissa on jotakin jäsenvaltioita, jotka ovat ilmoittaneet, että ne eivät tunnusta virallisesti Kosovon itsenäisyyttä. Ja koska tämä on kansallinen päätös, neuvosto ja puheenjohtajavaltio eivät voi painostaa tässä ketään tämä on yksittäisten jäsenvaltioiden asia. Tähdellistä tässä nyt on se, ja tästä meillä on konsensus. Eli EULEX, sen toimivaltuudet ja sen näkymät ja myös EUn toimivaltuudet Kosovon ja Länsi-Balkanin muiden maiden kanssa. 57 maata maailmassa on tunnustanut tämän ja Tämä on poliittinen realiteetti maailmassa. EUlle, neuvostolle tärkeää on se, että kun ajatellaan näille maille avoinna olevia näkymiä, niin jäsenvaltioiden keskuudessa kyllä konsensusta löytyy. Sitten energia. Tässä minun täytyy todeta, että Euroopan talouden elvytyssuunnitelma ja eri hankkeet, joita tällä hetkellä käsitellään, jotka komissio nyt toista kertaa uudelleen tarkastetussa muodossa on toimittanut, niin kaikki nämä heijastavat EUn ja eritoten joidenkin EUn jäsenvaltioiden kokemuksia viimeisimmästä kaasukriisistä. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä ovat erityisesti hankkeita, hankkeita jotka liittyvät Bulgarian, Unkarin, Slovakian ja muiden maiden väliseen yhteen sopivuuteen. Meidän täytyy löytää, löytää tässä tasapaino, meidän täytyy miettiä sitä, millä tavalla tämä rahoitetaan, mutta pitkän aikavälin tavoitteena on varmistaa kaasun toimitusvarmuus, eikä pelkästään kaasun, vaan myös muiden energiamuotojen toimitusvarmuus. Voisiko tämä kriisi toistua? No, tämähän nyt on vain spekulaatiota neuvosto ei tästä ole keskustellut, mutta en usko, että tässä nyt niin hirvittävän paljon on muuttunut tammikuun jälkeen. Ja jos tällainen tilanne uudelleen tapahtuisi, niin se olisi hyvin samankaltainen, mutta EU olisi aktiivisesti mukana foorumilla, joka yrittää saada enemmän investoijia kiinnostumaan ja rahoittamaan näitä kauttakulkujärjestelmiä jotka siis kulkevat kaasuputket Ukrainan kautta, niin että energia turvallisuus, myös Ukrainan energian toimitusvarmuus pysyy ja vielä paranee entisestään. Tietystikin Ukrainan taloudelliset ongelmat, samoin kuin Itä-Euroopan taloudelliset ongelmat, joita josta me voimme lukea ja nähdä niitä joka päivä mediassa Euroopassa. Nämä, näitä asioita puheen, jota valtion mielestä hieman liioitellaan, ei tilanne ole niin dramaattinen, mutta tietysti yksittäisillä valtioilla on ongelmia ja tästä pitäisi keskustella ensimmäinen maaliskuuta ja sen jälkeen myöhemmin sitten myös virallisessa huippukokouksessa. Tsekin puheenjohtajavaltion toimiin, toimista Kroatian ja Slovenian välissä rajakiistassa. Tästä voisin sanoa jotain. Tällä hetkellä puheenjohtajavaltio yrittää olla hyvin diskreetti, se yrittää helpottaa tämän tilanteen ratkaisemista. Tämähän on ennen kaikkea kahdenvälinen kysymys. Me tiedämme, että komissio haluaisi myös puuttua asiaan ja me yritämme luoda tietynlaisen tilan, jossa voidaan saavuttaa yhteisymmärrys eri osapuolten välillä ja voidaan ratkaista mahdollisimman nopeasti tämä konflikti sellaisella tavalla, joka tyydyttäisi molempia maita. Näin liittymisneuvottelut Kroatian kanssa voisivat mennä täyttä höyryä eteenpäin. Ei tämä ole Tsekin puheenjohtajavaltion ainutlaatuista toimintaa tässä, vaan me nyt yritämme paikan päällä neuvotteluilla auttaa asiaa. Ihmisoikeudet ja huippukokous Venäjän kanssa seuraavaksi. Tsekki puheenjohtajavaltiona voi varmasti vakuuttaa teille, että tämä asia tulee olemaan esityslistalla ja siitä tullaan keskustelemaan. Thank you. The... Kiitos. Ja nyt toinen kysymyskierros. Morain ensin. Kuulit, mitä Javier Salana kertoi äskettäiseltä matkasta, äskettäisestä matkastaan Valko-Venäjällä, mutta sitten hänen kirjallaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällähän on jo mainittukin tiettyjä seikkoja vastauksissa kysymyksiin, jotka kollegat esittivät. Joitakin seikkoja mainittiinkin, mutta minua hämmästyttää hieman se, että teillä ei ole millään tavalla viitattu yleiseen taloustilanteeseen. Elvytyksestä on puhuttu, mutta mehän olemme nähneet, mitä meidän ympärillämme jatkuvasti tapahtuu. Käsittääkseni kyseessä olevat hankkeet eivät ole tulleet vielä loppuun hiotuiksi elvytyksen yhteydessä käyttöön otettavat hankkeet eivät ole millään tavalla vielä konkretisoituneet ja minä olen hieman huolissani kokonaistilanteesta, yleistilanteesta. Joissakin maissa saattaa olla kansantalous vaakalaudalla – En puhu nyt pelkästään ja vain ja ainoastaan omasta maastani, vaan kuten tiedämme, joissakin keski maissa pankkijärjestelmä hyvin pitkälti ulkomaisten pankkien käsissä. Siellä on hyvinkin paljon epävarmuutta. Ilmapiiri on hyvinkin epävarma. Elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet ja ovat hyvin heikolla pohjalla ja saattaa olla, että mikäli epävakaustilanne syntyy. Tästä saattaa olla erittäin ikäviä seuraamuksia, koska kaikki on riippuvaista kaikesta ja koko ilmapiiri on ikävä. Joissakin tapauksissa on ryhdytty protektionistisiin toimiin. Näitä on voimakkaasti peräänkuulutettu joissakin maissa. Minua kiinnostaisi tietää, onko näistä asioista lainkaan keskusteltu. Epävirallisesti kyllä, hyvä niin, mutta ovatko nämä kysymykset yleisten asioiden neuvoston estyslistalla? Koska minun mielestäni nämä asiat ovat ainakin joka ikisen Euroopan unionin kansalaisen estyslistalla tällä hetkellä. Milan Mon. Yo quería referirme a dos cuestiones. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitokset teille, herra ministeri, ensinnäinen kysymys. Viittasitte tähän lyhyesti. Kaasan jälleen rakennus. Minkälaisista summista neuvosto nyt puhuu avuksi? Mitä yhteisön rahastoja voisi käyttää tässä avustamiseen ja onko jäsenvaltioilla haavistusta, minkälaisista luvuista puhutaan ja voisitteko tarkentaa, minkälainen prosenttiosuus, jos tällaisia lukuja nyt on olemassa, niin voitaisiinko näitä verrata muihin lukuihin, muulle kansainväliselle yhteisölle, minkälainen, ää, äh, miltä, mitä suuruusluokkaa olisi Gaasalle menevä tuki verrattuna muuhun äh, tukeen kansainvälisille tahoille. Ja toinen kysymys, äh, Tämä ei kenties ollut eilen ja toissapäivänä neuvoston esityslistalla, mutta tänään me keskustelimme transatlanttisista suhteista ja hyväksymme mietinnön tästä. Ja haluaisin kuulla nyt valtiolta Tsekiltä. Ymmärsin, että keskustelitte Rova Clintonin kanssa pari viikkoa sitten. Millaisia, millaisia suhteita näette nyt Yhdysvaltoihin EUlla? Ja eräs asia, joka kenties on hieman liian varhaista kysyä, mutta seuraavana visiitillä, kun Obama tulee huhtikuussa Eurooppaan, silloin Naton 60-vuotispäivät, millaisia, millainen tapahtuma voitaisiin silloin järjestää? Kenties ylimääräinen huippukokous, niin kuin 25. helmikuuta vuonna 2005, kun se nyt oli, kun Bush kävi täällä Euroopan parlamentissa. Mitä te voisitte sanoa herra Obaman Euroopan matkasta ja sen yhteydestä Euroopan unioniin? Millaisia hankkeita, millaisia ajatuksia ja ideoita neuvostolla on tämän presidentti Obaman virallon suhteen? Kiitos. Domnule Nazare. <laughs> I'm impressed, I have to say. Minä olen suorastaan vaikuttunut Minulla no olisi muutama kysymys. Ensimmäinen niistä liittyi siihen, miten Nabucco-hankkeen rahoitus on laskenut 250 miljoonasta 200. Komissio oli tehnyt jo päätöksensä nopeuttaa hanketta ja sitten kolme viikkoa myöhemmin rahaa leikattiin. Eikö tämä voitaisiin tulkita johdonmukaisuuden puutteeksi unionin energiapolitiikka kysymyksissä? Eikö tämä anna erittäin kielteistä signaalia tämän hankkeen tulevaisuuden suhteen? Haluaisin esittää myöskin seuraavan kysymyksen. Alkuperäiset lupaukset liittyvät Nabucco-hankkeeseen. Onko niiden suhteen tilanne sama kuin aikaisemminkin, vaikkakin 50 miljoonaa on leikattu rahoituksesta? Lisäksi te viittasitte sijoittajien foorumin energiahankkeesta, kun on kyse. Mietin vain, eikö tämäkin anna erittäin kielteistä signaalia ulkomaalaisille sijoittajille. Mitä tulee sitten energiahankkeisiin, joita on esitelty? Voisitteko arvioida, kuinka monen hankkeen suhteen on tehty toteutettavuustutkimus. Ja mikäli tutkimuksia on tehty, mikä näiden hankkeiden nykytila on? Ollaanko niitä pistämässä täytäntöön? Onko täytäntöönpano mahdollista vai onko tilanne kovin monenkirjava maakohtaisesti katsottuna? Nazare, uh, that's the second round, minister. Kiitos herra Nazare. Sinä oli toinen kierros. Děkuji, pane předsedo, a první bych se vrátil k té, k té vaší otázce. Uh... Haluaisin palata teidän kysymykseenne. valko venäjää ei käsitelty yleisten ja ulkoasian ministerien kokouksessa, vaan tätä käsiteltiin vain yleisesti itäisen kumppanuuden kohtaa käsiteltäessä. Ja tämähän on tällainen jatkuva keskustelu siitä, että voiko valko olla läsnä ja missä määrin huippukokouksessa – Lähtökohtamme, kuten jo totesinkin edellisessä kokouksessamme, on se, että Troikka-kokouksen jälkeen Valko-Venäjän ulkoministerien kanssa neuvosto tulee palaamaan sanktioiden keskeyttämiskysymyksiin ja muihin kysymyksiin huhtikuun yleisten ulkoasianneuvostojen neuvostojen ministerien kokouksessa. Ja tällä välillä se tulee hyvin läheltä seuraamaan herra Martinovin esittävää, esittävän luettelon toteutumista. Eli nähdään, mitä valko tehdään ja mitä ei tehdä. valko on tullut jotakin hyvin sekannusta aiheuttavia viestejä. Ja Javier Solana esitti joitakin johtopäätöksiä ja valko johto on tietoinen tilanteesta. Se ymmärtää kyllä, että tilanne on vakava. valko haluaisi olla mukana kumppanuussuhteissa Euroopan unionin kanssa ja joukkotiedotusvälineissä on ollut esillä, samoin kuin ministeri Schwarzenberg eilen mainitsi, jotain, joka on hyvin rajoittavaa, joka todella monimutkaistaisi asioita. Eli jos Venäjä tunnustaisi Etelä-Osetian ja Abasian. Joten Javier Solanan antama viesti on se, että valko johto on tietoinen ja ymmärtää sen, että sen täytyy tehdä asioille jotain ja että he haluaisivat todella vahvasti olla osana tätä hanketta. Ja tämähän oli tietysti koko keskustelun pohjana. Sitten kokonaistalous- ja rahoituskriisi ja Euroopan unionin vastaus tähän kriisiin. Kenties tässä on tietynlaista sekaannusta ilmassa, koska asiasta on valtavasti kokouksia ja tapaamisia ja erilaisia menettelyjä. No mitä näihin prosesseihin tulee ajatella nyt sitten G 20 tai EU 27 kokousten valmisteluja, niin EU haluaisi todella yhdistää nämä asiat ja keskustella niistä yhdessä. Tässä yleisten ja ulkoasian ministeriön neuvostokokouksessa ei yritetty löytää tässä ratkaisuja. Tämä on enemmän valtiovarainministeriön heiniä, mutta me haluaisimme tässä jonkinlaisen agendan luoda ja tämänhän kaikki sitten hyväksyivät, kuten mainitsinkin. Tämä on todellakin tarpeellinen agenda. Ja mitä tulee Berliinin kokoukseen, niin yksi tärkeistä viesteistä, yksi tärkeistä äm, viesteistä oli todellakin, että täytyy taistella protektionismia vastaan. Tästä me olemme kuulleet myös muilta alueellisilta ryhmittymiltä, niiden suurlähettilä ja niin edelleen, joita olen tavannut tässä viimeisten päivien aikana. Ja tämä on todellakin protektionismi vie huonoon lopputulokseen, mutta samalla on ilmassa myös se viesti, että meidän täytyy tietyssä määrin parantaa avoimuutta ja kaikkien rahoitusmarkkinoilla toimivien tahojen ää, sääntelyä ja eritoten täytyy parantaa erilaisten tuotteiden avoimuutta. Ja tämä on asia, josta keskustellaan, kun valmistelemme epävirallista huippukokousta. Ensimmäinen maaliskuuta Tsekki puheenjohtajavaltiona tulee tähän keskittymään ja toivottavasti Euroopan unioni pystyy hyvin selvät johtopäätökset sitten hyväksymään tästä aiheesta niin, että näistä tulee suuntaviivat niille, jotka osallistuvat G20-kokoukseen. Ja on aivan ilmiselvää, että kaikki jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että meidän täytyy toimia tässä yhtenä rintamana. Meillä täytyy olla yksi ainut ääni. Me emme voi sallia itsellemme sitä ylellisyyttä, että jokainen toimisi omalla tahollaan. Gaasasta seuraavaksi. Valitettavasti minulla ei ole mitään tarkkoja lukuja hallussani. komissiosta ja komission toiveista konferenssin osalta, eikä meillä ole mitään lukuja myöskään jäsenvaltiolta, koska me emme kokouksen aikana keskustelleet yksittäisistä summista, vaan näistä tämä tullaan sitten ilmoittamaan itse konferenssissa. Me puhuimme poliittisesta lähestymistä vasta näihin eri kysymyksiin, jotka mainitsinkin jo aikaisemmin, eli apu, presidentti Abbas, palestinalaisviranomainen, tuki Egyptille ja sen välitystoimille. Sitten seuraavaksi neuvottelut. No, Kark ei keskustellut näistä transatlanttisista suhteista ja mahdollisuudesta kutsua ulkoministeri Clintonia, mutta nyt käydään kuitenkin epävirallisia keskusteluja. Kuten tiedätte, Tsekin valtiona erittäin mielellään haluaisi järjestää tapaamisen presidentti Obaman ja Euroopan unionin 27 jäsenvaltion välillä, kun presidentti Obama vierailee Euroopassa todella tarvittaisiin tällaista kokousta ja jos tässä saadaan hieman positiivista vastakaikua, niin erittäin mielellämme jaamme nämä tiedot kanssanne. Ja tietolähteidemme mukaisesti tällä hetkellä tällaisen tapaamisen todennäköisyys kasvaa pikemminkin kuin pienenee, mutta meidän täytyy edelleen työstää tätä kysymystä. Sitten Nabuko-varojen tiputtaminen 250-200. No, minä mainitsin nämä hankkeet ja rahoituksen ja rahoituksen metodin. Nämä ovat asioita, joista ei ole päästy vielä yhteisymmärrykseen joten mitään päätöksiä ei ole tehty. Tiedätte, että alkuperäinen summa tässä 3,5 miljardia näille hankkeille, eritoten energiahankkeille, yhteensopivuudelle ja toimitusvarmuudelle. Tämä on nostettu 3,7 Keskustelujen aikana on esitetty useita erilaisia kommentteja ja me haluamme työstää oikeudenmukaisempaa ja tasapainoisempaa tuotteiden luettelua tähän, hankeluettelua tähän. Joten nyt sanoisin, että ei tämä lista ole mitenkään lopullinen, joka heijastelisi poliittista tukea tai tuen puutetta tälle hankkeelle, vaan tämä on vain osa keskustelua, osa neuvottelua, jotka tulevat jatkoon liikkumaan. Ja tällä hetkellä on hyvin vaikea sanoa, mikä lopputulos tulee olemaan. Mutta neuvottelut kyllä jatkuvat ja tulevat jatkumaan tästä eteenpäinkin. Kannattavuustutkimukset. Nämä ovat monivuotisia hankkeita. Jotkut saattaisivat alkaa tänä vuonna, toiset tulevina vuosina. En tiedä, onko niistä kaikista toteutettu kannattavuustutkimus, mutta kuitenkin kysymys on hankkeista, joista on jo hyvin pitkään useiden eri maiden välillä keskusteltu. Useat maat ovat näitä pohtineet jo pitkään, joten eivät nämä nyt ole mitään yhtäkkiä ilmestyneitä hankkeita, vaan ne ovat todella tarpeellisia. Tämä on kaikista tärkeintä. Me tarvitsemme näitä hankkeita, jotta voimme luoda yhteiset energian sisämarkkinat ja parantaa energian toimitusvarmuutta ja ää, eri kanavien yhteensopivuutta. Kiitos. Kiitoksia, herra ministeri. Kukaan kollega ei puheenvuoroinaan pyydä. Paljon kiitoksia kattavasta esityksestä. Tapaamme teidät varmaan lähiaikoina taas sitten päätän